Eilisen äh, täysistunnon pöytäkirjat ja tekstit äh, ovat äh, saatavilla. Onko niin huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten nyt esityslista, pöytäkirja on hyväksytty. Ja siirrymme päiväisen iltapäivän esityslistan ensimmäiseen asiaan, joka on Metsolan mietintö eurooppalainen raja- ja merivartiosto. Ja edustaja Metsola saa puheenvuoron. Kiitos puhemies. Kun sain tehtäväkseni tämän mietinnön, tämän aiheen, kukaan ei ajatellut, että me kaikki olisimme kokoontuneena yhteen kuusi kuukautta ehdotuksen esittelyn jälkeen. Työ on ollut hyvin intensiivistä ja se on myös vaatinut paljon aikaa. Olemme keskustelleet tämän äh, aiheen kaikista teknisistä yksityiskohdista. Kollegat, varjoesittelijät ovat osoittaneet hyvää tahtoa, myös jäsenvaltiot ja komissio ovat olleet avuksi. Olemme voineet sopia uudesta järjestelmästä, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Neuvottelujen aikana pidimme mielessämme sen, että meidän on oltava oikeudenmukaisia niiden kohdalla, jotka tarvitsevat suojelua, tiukkoja niiden kanssa, jotka eivät ole tämän järjestelmän piirissä ja varmistaa se, että haavoittuvia ihmisiä ei hyväksikäytetä. Me äänestämme nyt tämän lainsäädännön puolesta ja odotuksemme on se, että voimme ylittää esiintyneet ongelmat ja saada aikaiseksi tulevaisuuden ratkaisun. Tarkoitus on varmistaa se, että rajamme ovat turvalliset ja näin voimme taistella rikollisuutta vastaan paremmin. Ja voimme myös varmistaa sen, että suojaa tarvitsevien ihmisten oikeudet toteutuvat ja maahanmuuttoa voidaan näin hallita. Haluamme varmistaa sen, että jäsenvaltiot myös kantavat oman vastuunsa ulkorajojen valvonnasta. Tämä on hyvin tärkeää, jotta maahanmuuttokriisi todella saadaan hallintaan. Tämä järjestelmä ei tietenkään ole ainoa ratkaisu tällä alalla, mutta se on kuitenkin oleellinen osa, jotta voimme tehdä myös muiden osapuolten kanssa yhteistyötä. Jos samankaltainen kriisi meitä kohtaisi kuin vuonna 2015, ne jäsenvaltiot, jotka ovat ulkorajoilla, esimerkiksi eh, Malta, voivat saada lisähenkilöstöltä apua tässä tällaisessa tilanteessa. Asetus, josta olemme viime kuukausina neuvotelleet, ei käsittele pelkästään 10 000 lisähenkilöstön edustajaa, vaan kyse on myös siitä, että voimme lisätä palautuspolitiikan tehokkuutta silloin, kun kyse on ihmisistä, jotka eivät ole oikeutettuja suojaan. Voimme auttaa myös jäsenvaltioita tässä työssä. Esimerkiksi niin, että maahanmuuttaja voidaan tunnistaa, identifioida ja voidaan myös varmistaa matkustusasiakirjojen oikeellisuus olen vakuuttunut siitä, että olemme voineet luoda uuden roolin virastolle niin, että voimme puolustaa myös perusoikeuksia. Jokaisen ihmisen perusoikeuksia todella kunnioitetaan. Voimme tarjota myös uuden tasoista suojaa eurooppalaisten arvojen pohjalta. Sehän on meille näinkin arkaluontoisessa kysymyksessä äärimmäisen tärkeää. Euroopan unionin on suojeltava perusoikeuksia ennen kaikkea silloin, kun niitä kaikista kipeimmin tarvitaan. Pulos. Have... Kiitokset ja sitten komission jäsen Avramopoulos, olkaa hyvä. Muistunesk, president. How was my pronunciation? No, miten minä lausuin? Lausuinko hyvin? Hienoa. No. No, hyvät kollegat, en piilottele teiltä sitä, että minusta Euroopan raja- ja merivartiosto on yksi minun avainehdotuksiani osana kattavaa maahanmuuttopolitiikkaa. Me emme vain luoneet, vaan myös vahvistimme ja otimme käyttöön Euroopan raja- ja merivartioston ennätysajassa kovalla työllä ja ponnisteluin tietäen kuitenkin samalla hyvin, miten monimutkainen äh, lainsäädäntöprosessi on. Me olemme siitä huolimatta kaikista mieltä, että tämä on äh, merkittävä saavutus. Haluaisin ilmaista kiitokseni esittelijä Metsolalle, kaikille varjoesittelijöille sekä Romanialle puheenjohtajamaana siitä, että on löydetty hyvin tasapainoinen kompromissi tästä ehdotuksesta. Tämä sopimus painottaa jälleen kerran sitä, että kun teemme yhteistyötä, voimme saada aikaan todellisia tuloksia ja osoittaa kansalaisillemme, että unioni on halukas ja kykenevä toimimaan. Kun kriisi, kuten muistatte, äh, iski kesällä 2015 Euroopassa, niin se yllätti Euroopan housut kintuissa. Eurooppa ei ollut valmis. Silloin äh, meidän itäisen, itäisten ja e-, eteläisten eli Välimeren rajalta virtasi äh, alueellemme äh, paljon ihmisiä. Tiesimme, että meidän on ryhdyttävä toimiin. Meillä ei ollut mitään konsolidoitua Euroopan raja virastoa, ei järjestelykeskuksia eikä mitään EUn tasalla. Eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ei ollut sovelias siihen tarkoitukseen. Meidän informaatiojärjestelmämme eivät keskustelleet keskenään ja meidän lähestymistapamme siinä, miten yritimme saada kolmannet maat mukaan, oli sirpaleinen. Meidän oli pakko ryhtyä toimiin välittömästi sekä pitkän ajan toimi, toimia ajatellen että rinnakkain välittömien toimien kanssa. Nyt neljä vuotta myöhemmin, niin jokainen, joka yrittää ylittää rajamme, hänet identifioidaan, hän otetaan sormenjäljet ja hänen taustansa tutkitaan. Meillä on käynnissä Eurooppa eurooppalainen raja- ja merivartiosto sekä myös rajavalvontajärjestelmä. Ja ne ovat yhä enemmän keskenään yhteen sopivat. Se, mistä me nyt puhumme, on pohja sille, että me saavutamme vielä enemmän. Yksi avainelementtejä on eurooppalainen raja- ja eh, merivartiosto eh, järjestelmä, jota tullaan lisäämään kymmenellä tuhannella rajavartijalla. Ja me tulemme näkemään ensimmäiset eh, toteutukset tästä jo tammikuussa 2021. Toinen avainelementti tässä ehdotuksessa, ja joka on myös hyvin tärkeä, on se, että virastojen oma henkilökunta tulee olemaan yhteistyössä myös täytäntöönpano henkilökunnan kanssa. Eli he tulevat toimittamaan sekä rajatehtäviä että palautuksia. Toki toimivaltaiset viranomaiset isäntämaassa ovat vastuussa ja heillä tulee olemaan myös ohjat käsissään niissä maissa, missä se tapahtuu. Isäntä maan viranomaisilla tulee olemaan mahdollisuus tarkistaa henkilöllisyys asiakirjaa, myöntää tai kieltää rajan ylitys, mm, leimata matka asiakirjoja, valvoa ja tarkastaa henkilöitä, jotka ovat laittomasti ylittäneet rajat ja ryhtyä palautustoimiin, valmistella palautuspäätöksiä tai ohjata ohjata ulos henkilöt, jotka, joilla ei ole oikeutta tulla Euroopan unionin maaperälle. Meidän täytyy huolehtia siitä, että henkilökunta on mahdollisimman hyvin koulutettua ja että operationaalista kulttuuria kehitetään henkilökunnan parissa. Tämä kompromissi varmistaa sen, että virasto voi paremmin ja aktiivisemmin tukea jäsenvaltioita palautuksissa, jotta voimme parantaa Euroopan unionin vastausta maahanmuuttohaasteisiin. Pidän hyvänä monia muitakin asioista, joista lainsäätäjät ovat päättäneet, kuten esimerkiksi se, että valtavirtaistetaan perusoikeuksien valvontaviraston operationaalisissa toimissa. Perusoikeuksien kunnioittaminen on kaikissa komission aloitteissa keskiössä, myös tässä. Kaikki raja- ja merivartiosta viraston toimet kunnioittavat perusoikeuksia, jotka on määritelty perustamissopimuksessa. Virasto tulee tekemään läheistä yhteistyötä tulevan Euroopan turvapaikkaviraston kanssa. Virasto tulee auttamaan myös siinä, että varmistetaan, että ne, jotka eivät tarvitse kansainvälistä suojelua, palautetaan täysin kunnioittaen perusoikeuksia. Toivon, että kun uusi parlamentti äh, ryhtyy toimiin, niin silloin äh, tämä viraston käynnistäminen nopeasti toimistettaisiin. Haluaisin myös sanoa, että olen pahoillani siitä, että mahdollisuus äh, näihin äh, kuukausittaisiin differentioituihin maksoihin, maksuihin, niin sitä ei äh, hyväksytty. Tämän tarkoitus oli parantaa viraston äh, houkuttelevuutta työnantajana ja että voitaisiin varmistaa se, että pystytään nopeasti rekrytoimaan henkilökuntaa. Ja lopuksi Euroopan Eh, integroidun rajahallinnan eh, järjestelmän eh, käyttöönotto, jotta voimme huolehtia siitä, että valvotaan Euroopan rajoja, varmistetaan sen johdonmukaisuus Euroopan unionin ulkopolitiikkojen kanssa. Kaiken kaikkiaan tämä uusi asetus johtaa siihen, että sekä virastolla että jäsenvaltioilla on välineet eh, ennakoida ja vastata tuleviin kriiseihin EUn ulkorajoilla. Ja loppujen lopuksi tämä tulee auttamaan myös siinä, että voimme eh, ylläpitää ja turvata Schengenin alueen vapaan liikkuvuuden. Kiitokset ja odotan mielenkiinnolla näkemyksiänne. Domnule komissar, rog pe dom- Kiitokset äh, komission jäsen ja nyt sitten edustaja Gajer. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Epäilemättä uusi valtuutus Euroopan meri- ja rannikkovartiostolle, rajamertivastolle hyvin tärkeä asia ajatellen, että löydetään ratkaisuja maahanmuuttoon. Uusi kapasiteetti henkilöstössä, jopa 10 000 henkilöön asti ja se, että tulee myöskin omia aluksia ja lentokoneita merkitsevät sitä, että tämä virasto voi toimia operatiivisesti ja myöskin pelastaa henkiä. Tähän tarvitaan valtaisia rahoituksellisia resursseja ja tämä voi toimia vain, jos me saamme aikaan laajennettu monivisen rahoituskehyksen. Tässä viittaus hallitusten valtioiden päämiehille muun muassa Itävallasta – joka pitää tärkeänä eurooppalaista rajavartiota. Hänen täytyy olla myöskin valmis siihen, että Euroopan budjetti on suurempi ja on valmis, valmis myös maksamaan tähän budjettiin. Tämä voi olla vain osa tätä eurooppalaista johdonmukaista maahanmuuttopolitiikkaa, mutta tärkeää on torjua paon syitä ja tärkeää on myöskin se, että ollaan sodallisia pakolaisten vastaanotossa. Kiitos. Kiitos. Edustaja puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Uuden tehostetun raja- ja merivartioston hyväksyminen on tärkeä askel, jotta voimme suojella yhdessä tehostetusti ulkorajojamme. Tämä tarkoittaa turvallisuutta ja vapaata liikkuvuutta rajojen sisällä. Puhumme konkreettisesti kymmenestä tuhannesta rajavartiosta, jotka voidaan siirtää rajoille niissä jäsenvaltioissa, joiden rajat ovat kaikista haavoittuvimmat tai tilanne on hätätilanteen kaltainen. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan voi väistellä omaa vastuutaan. Nämä vartijathan ovat osa jäsenvaltioiden rajavartioita. Kun ajattelen omaa jäsenvaltiota, niin, niin ollaanko siellä valmiita vuonna 2021 valmiita lähettämään valtava määrä rajavartioita eh, tosi toimiin? Voi olla, että tässäkin luvataan liikoja. No sitten palautuspäätökset ja niiden toteuttaminen silloin, kun kyse on henkilöistä, joilla ei ole oikeutta olla alueellamme alle yksi kolmasosa palautuspäätöksistä, joita tehdään, sitten etenee toteutusvaiheeseen saakka. Portugalista meillä ei ole tietoja näistä tapauksista. Viime vuonna saimme tietoja myös toissijaisesta liikkumisesta, eli kuinka moni turvapaikanhakija siirtyy maasta toiseen. Viisi hallitusta on estänyt Schengenin toimintaa ja sisärajat ylittävää liikkuvuutta ilman mitään mm, hyvää perusteltua syytä. Ja sitten edustaja Niedermüller, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää Roberta Matsola rakentavasta avoimesta yhteistyöstä. Ilman tätä tämä ehdotus olisi koskaan syntynyt. Samalla haluan kiittää myöskin komission jäsen Abramopulosta ja hänen työntekijöitään kestävästä tuesta. Kun vuonna 2015 yllättäen ja dramaattisesti lisääntyi Eurooppaan saapuvien pakolaisten lukumäärä, edes Euroopan rajojen suojeleminen muuttui hyvin tärkeäksi tehtäväksi. Tässä yhteydessä syntyi 2016 uusi Frontex-lakiesitys. Nykyinen mietintö käsittelee tämän lain edelleenkehitystä. Tämä on vaikutusalueeltaan laajempi ja sisällä laajempaa aineellista tukea ja merkitsee myös sitä, että tätä kautta useampi asiantuntija tulee saamaan tehtäviä. Minulle ja ryhmälle tärkeää oli se, että Frontex edelleenkin pitäisi yhtenä perustehtävänään merellä ajelehtivien pakolaisten pelastamisen. Tämä merkitsee sitä, että tätä humanitaarista velvoitettaan Virasto ei missään vaiheessa saa unohtaa. Ei saada sallia sitä, että äärioikeistolaiset hallitukset ja ministerit itsekäämpissä poliittisista syistä pelaavat ihmishengillä. Hyvän, tätä kautta myöskin varmistaa virastolle huomattavasti suurempi toiminta-alue ja tämä liittyy siihen, että voidaan myöskin palauttaa turvapaikanhakijoita kotimaihinsa. Tämä koskee Euroopan unionin alueella olevia pakolaisia. Nimittäin virastolla ei ole poliittisia eikä, eikä juridisia mahdollisuuksia puuttua sellaisiin toimiin tai osallistua sellaisiin toimiin, joiden kautta holma, kolmansista maista kuljetetaan takaisin sinne päätyneitä pakolaisia. Moraalisesti tämä merkitsee sitä, että vahvistaa edelleenkin sitä, että viraston täytyy kunnioittaa pakolaisten ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Minusta on hyvin tärkeää, että kun olemme Perustelusta syistä pyrkineet vahvistamaan rajojen suojelua. Neuvosto kuitenkaan ne ole pystynyt pääsemään eteenpäin yhteisen pakolaisjärjestelmän aikaansaamisessa Euroopassa. Poliittinen kapeakatseisuus ja itsekkyys ovat estäneet Dublinin järjestelmän uudistamisen, joka olisi hyvin tärkeää ajatellen, eh, että saataisiin aikaan edistystä. Vaikka rajojen suojeleminen on tärkeää, tarvittaisiin laajempaa jäsenvaltioiden sodellisuuden perustuvaa pakolaisten yhteiskunnallisen kotouttamisen myöskin huomioon ottavaa toimintaa, ja tämä on tehtävä, joka jää seuraavalle vaalikaudelle. Kiitos. Eh, Kiitokset sitten edustaja Vistisen. Kiitos. Asia, eh, josta me puhumme tänä päivänä, on eh, enemmänkin tällainen lupamenettelyjärjestelmä. Kysymys on siitä, että rajoja ei ole voitu valvoa kunnolla tähän mennessä niin, että oltaisiin voitu suojella Euroopan kansalaisia ulkopuolelta tulevilta uhkilta ja laittomalta maahanmuutolta. Sen vuoksi on hyvä, että komissio ryhtyy aloitteisiin Schengen-yhteistyön jälkeen, että saadaan raja- ja merivartiostovirasto ja tämä trilogi lopputulosta emme tue sen vuoksi, että tässä tämä tulee liian myöhään. Me olemme huolessamme siitä, että tässä on niin paljon turvalausekkeita, että emme ole varmoja siitä, että tämä tulee auttamaan Euroopan turvallisuutta ja sitä, että karkottamiset ja käännyttämiset ovat vaikeita. Tämä äh, ehkä tässä kumpi on tärkeämpää, kansalaisten äh, suojeleminen vai Schengen-yhteistyö? Ja sitten Griesbeck, kaksi minuuttia. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Syyskuussa 2018 puheenjohtaja Juncker esitteli uuden Frontexin uudistusehdotuksen. Silloin esittelijä totesi, että ensimmäisestä uudelleen tarkastelusta oli kulunut jo riittävästi aikaa. Minä totean samoin, tämä aika on käytetty tehokkaasti hyväksi, mutta useita seikkoja on vielä avoinna. Olemme tyytyväisiä siitä, kuinka nopeasti saimme aiheen valmiiksi. Tasapainoisesti olemme aihetta lähestyneet äh, myös tehokkaasti. Kunnioitetaan myös perusoikeuksia, aivan niin kuin kansalaiset ovat meiltä vaatineet. Tästä huolimatta totean, että Olemme myös budjetin ja kapasiteetin kannalta ottaneet askeleen eteenpäin. Ja aivan niin kuin äsken kuulimme, myös kapasiteettia on parannettu. Kaksi pääseikkaa on kuitenkin sellaisia, joihin haluaisin vielä palata. Haluamme pysyvät joukot, jotka koostuisivat kymmenestä tuhannesta rajavartijasta ja johon myös jäsenvaltioiden on osallistuttava – Tämä on paljon tehokkaampaa ja uskottavampaa, konkreettisempaa kuin sen, että on vain 1500 henkilön eh, varajoukot, reservijoukot, järjestelmä ei toimi hyvin. Tämä on siis tarpeellinen ja hyödyllinen edistysaskel. Toiseksi olen taistellut eh, esittelijänä eh, sen puolesta, että lopputekstissä mainittaisiin koulutuskeskus, Frontexin koulutuskeskus. Jos me haluamme päästä eteenpäin kansallisesta näkemyksestä, Totta kai jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia ja niillä on keskeinen rooli, mutta jos me haluamme toimia tehokkaasti eurooppalaisella vapaan liikkuvuuden Schengen-alueella, jos haluamme, että on mahdollisimman vähän aukkokohtia, niin meidän täytyy toimia eurooppalaisesti. Meidän on perustettava eurooppalainen väline ja viraston on voitava tehdä yhteistyötä, eikä pelkästään vain tukea jäsenvaltioiden viranomaisia. Totta kai Käytännössä täytyy saada käytännönläheisyyttä, täytyy luoda eurooppalaista toimintakulttuuria koulutuksen alalle ja tätä, tämän puolesta teksti myös vetoaa. Haluan vielä kerran kiittää Roberta Metsolaa, meidän esittelijämme tässä aiheessa. Hän on energisesti tehnyt työtänsä, hän on ollut päättäväinen ja tehnyt myös erinomaista yhteistyötä. Näin pääsemme eteenpäin ja nopeasti. Ryhmäni luonnollisesti tukee äänestyksessä tätä uutta uudistusta. Kiitos. Mim, eh, Albiol Guzman. Kiitokset sitten Albiol Guzman. Tämä vaalikausi on ollut sellainen, että voidaan puhumaan siitä, ketkä ajavat Eurooppaa, ketkä voivat puolustaa ihmiskuntaa. Tässä on politiikka, joka perustuu kuolemaan, joka koskee ilman pakolaisia merille, että heitä kidutetaan tällaisissa hankintakeskuksissa ja että heitä kuljetaan kolmansiin maihin, joissa ei kunnioiteta heidän oikeuksiaan. Tämä on kovaa, mutta näin on. Tämä on Euroopan unioni. Ei ole luotu laillisia väyliä saapumaan, ei ole helpotettu humanitaarista viisumia savista, eikä ole saatu aikaan pelastusyksikköjä eh, merille. Vastuussa tästä politiikasta tuolla jossakin vaiheessa päätyvät vielä tuomio siihen eteen, että on syntynyt tuhansia kuolemantapauksia viimeisten viiden vuoden aikana Välimerellä. Heidän politiikkaansa, jolla pyritään sulkemaan rajat, joka velvoittaa pakolaiset tai pelaamaan hengellään merillä, on johtanut siihen, että kymmenen henkilöä kuolee päivittäin. Tämä käytäntö on ollut epäinhimillistä. Euroopan raja- ja merivartiosto on puolisotilaallinen elin, jolla on vuotuinen budjetti, joka on lähes 2 miljardia euroa, jolla pyritään suojelemaan rajoja, jolla pyritään harjoittaa ihmisten kuljetuksia ja pidätetään maahan tulijoita ja suljetaan erilaisiin tällaisiin pidätyskeskuksiin. Tätä merkitsee siihen, että pyritään siihen, että kukaan ei saisi jalkaansa Euroopan maaperälle. Tämä on sosiaalidemokraattien, konservatiivien liberaalien toimintaa. Mim, Keller Kiitokset. Edustaja Keller, kaksi minuuttia. Uh, first of all, I would like to really... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijämme erinomaisesta yhteistyöstä ja hyvin äh, mukanottavasta työstä. Minusta meillä parlamentilla oli hyvin rakentava lähestymistapa, varsinkin mitä tuli etsintää ja pelastustehtäviin. Me tässä parlamentissa äänestimme huolehtiaksemme siitä, että Frontexilla oli vahvempi mandetti näissä pelastustoimissa, johtuen nimenomaan näistä humanitaarista kriiseistä, jota tapahtuu välimerellä päivittäin, joten olin todella tyytyväinen, että meillä oli enemmistö siinä. Mutta jäsenvaltiot suhtautuivat asiaan ihan eri tavalla. He pysäyttivät meidän pyrkimyksemme ja esittelijän pyrkimykset asettaa etsintä- ja pelastustoimet vahvemmin mukaan tähän tekstiin, ja se on todella ongelma joten Frontex voi nyt pelastaa ihmisiä vain äh, rajavalvontatehtävien puitteissa, joka merkitsee vain 30 merimailia äh, Sisilian rannikolta, ja tämä on hyvin pieni alue. Eikä tämä ole se alue, missä on näitä ongelmia. Ja ihmiset hukkuvat välimereen juuri nyt, kun kaikki katsovat samalla. Me tiedämme, missä he ovat äh, koordinaatit ovat selkeät ja Frontex tietää ne, mutta kukaan ei pelasta näitä hädässä olevia ihmisiä. Eli kansalaisjärjestöt kriminalisoidaan, heidän laivansa aluksensa takavarikoidaan ja Frontexkin valvoo vain lentokoneilla ja ohjaa sitten kaiken Libuaan takaisin, mutta Libyassa on sisällissota käynnissä, ei kukaan siellä vastaa puhelimeen tai lähde pelastamaan. Ja tämä rikkoo EUn velvollisuutta pelastaa ihmiselämiä Eh, ohjaamalla heidät olemassa olemattoman Libian eh, pelastuskeskukseen. Eli me tarvitsemme Euroopan tasolla organisoitua pelastustoimintaa. Mutta me emme voi odottaa tätä, vaan meidän täytyy käyttää jo olemassa olevia keinoja, muuten me annamme Euroopan arvojen hukkua yhdessä ihmisten kanssa Välimereen. Keller, would you accept? Edustaja Keller, hyväksyttekö te sinisen kortin edustaja Retericiltä? Nope. Ei. Sorry. I tried. No, ainakin yritin parhaani. No niin. Edustaja James, yksi minuutti. Mikrofoni. Mike, Mike. Euroopan unioni pyrkii turhaan käsittelemään maahanmuuttopolitiikkaa, joka on aivan epäjohdonmukaista. 11 miljardia on juuri sidottu tähän hankkeeseen. Viime kuussa Franz Timmermans täällä totesi, että Eurooppa ei ole enää maahanmuuttokriisin keskellä, niin kuin vuonna 2016. Hän ei muistanut, että tällä viikolla juuri Libyasta ilmoitettiin, että eh, sadat tuhannet maahanmuuttajat eh, ovat valmiita tulemaan Libyasta Eurooppaan. 11 miljardia on sidottu, 10 000 rajavartijaa on järjestelmässä ja eh, ihmisten salakuljettajat eivät tietenkään ole luovuttamaan. Yhdistyneellä kuningaskunnalla ja Espanjalla on omat ongelmansa. avoimen Euroopan viestin tulisi nyt todella äh, jo unohtua. Tämä viesti pitää vetää pois, muutoin ongelmat Euroopassa vain pahentuvat. Skota, Edustaja Skota, olkaa hyvä. Okay. Kiitos puhemies. Viime vuosien aikana olemme kokeneet maahanmuuttovirran, joka on suuntautunut EU-hun ja erityisesti Italiaan. Pysyvän raja- ja merivartioston luominen tarkoittaa sitä, että perinteiset sisäisen järjestelmän joukot heikentyvät vastaavasti ja investoinnit pienenevät rahoitus unionista on siis riittämätön kompensoimaan niitä taloudellisia puutteita, jotka kohdistuvat jäsenvaltioihin. Tähän täytyy vielä lisätä mahdottomuus jäsenvaltioissa, kuten Italiassa, lähettää äh, virkamiehiä äh, näihin toimiin. Me tarvitsemme jäsenvaltioille rajavalvontaan siis kansallisia varoja. Pysyvät äh, joukot kenties olisivat tehokkaita, jos niitä käytettäisiin maarajoilla, mutta niitä ei varmaankaan voida käyttää merirajoilla. Vaara, joka tähän sisältyy, on vaara, joka kohtaa myös Italiaa. Eli voi käydä niin, että syntyy ikään kuin vetovaikutus laittomasti maahantulijoille, jotka tulevat laivoilla kohti Eurooppaa. Sofia-operaation mandaatti on rauennut ja kun nyt tämä uusi järjestely hyvä, hyväksytään, niin otetaan monta askelta taaksepäin. Näyttää siltä, että tämä järjestelmä on varsin vaatimaton. Tarvitaan valtavia ponnisteluja jäsenvaltioissa. Eli sanat eivät riitä, täytyy ryhtyä toimiin. Frontex on toiminut niin, että vuonna 2017 on 80 prosentilla voitu vähentää maahantulijoiden määrää ja tämä johtuu esimerkiksi oman maani maahanmuuttopolitiikan muutoksesta. Tarvitaan lisää tehokkuutta, mutta kenties tarkoitus on aivan toisaalla. No, sun minut. Ja sitten edustaja Sinadinos, yksi minuutti. Kiitos. Olen nyt viisi vuotta ollut parlamentin ja sen havaisin vetää yhteen se, mitä olen tehnyt. Olen iloinen siitä, että Euroopan politiikka sopeutuu, että se nyt ottaa näköpiiriin se, mitä toisessa tapahtuu, ja huomioon sen, mitä kansalaiset ovat toistaneet. Nimittäin se, että täytyy varjella kansalaisten turvallisuutta ja huolehtia meidän edustamme ja pysäyttää laittomien maahanmuuttajien tulo. Tähän tarvitaan turvallisia rajoja ja myöskin jäsenvaltioiden itsenäistä toimintakykyä kansallinen itsepärjäämisoikeus, jota jaetaan, se ei vahvistu eikä sitä tule enemmän, vaan päinvastoin se heikentää meitä. Ja on niin, että rajoja ei voida hallinnoida yhdessä, rajat vain tätä kautta katoavat. Ja nyt jos rajoja, sitä rajoja jaetaan eri kategorioihin, mutta kyllä rajat ovat rajoja. Euroopan unioni on kiinnostunut vain siitä, että Saksan ja sen liittolaisten etuja valvotaan. Ei kysymys ole rajojen suojelemisesta, vaan tässä halutaan vain pysäyttää laittamaan maahanmuuttajat tiettyjen maiden rajoille. Ja Lennart. Kiitos puhemies. Puhemies, Alanko ähm, maiden rajojen ulkopuolella äh, tänä päivänä onkin äh, Lesbos ja Lampedusa, koska meidän täytyisi siis näihin ongelmiin vastata yhdessä tehokkaalla tavalla, jos me haluamme tulevaisuudessa hyötyä Schengen-alueesta ja silloin meidän täytyy tietää, kuka Eurooppaan tulee. Ja jos me haluamme pitää hallinnassa maahanmuuton ja huolehtia siitä, että kielteisen päätöksen saaneet ihmiset palautetaan, silloin yhteinen raja- ja merivartiosto on välttämätöntä. Ensinnäkin meidän täytyisi laajentaa tätä 10 000 rajavartijaa niin, että voisimme intensiivisesti valvoa ulkorajojamme. Ja me tarvitsemme myös äh, suunnitelman niin, että meillä on yhteinen suunnitelma, äh, eikä niin, että joka kerta tarvitaan ad hoc suunnitelmat, kun tulee kriisi. Ja mikäli äh, joku maa aiheuttaa aiheuttaa sen, että syntyy ongelmia rajavartion niin silloin virasto voisi hoitaa tämän ja tehdä myös yhteistyötä kolmansien valtioiden kanssa ja se voi myös tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan ja palauttaa laittomat maahanmuuttajat. Nämä kaikki ovat tärkeitä niin, että voimme parantaa meidän rajavartiotamme ja haluaisin kiittää e, esittelijä Roberta Metsolaa sitä voimakkaasta tavalla, jota hän tämän teki ja sai sen niin tehokkaalla tavalla parlamentissa lävitse. Sipel. Sitten edustaja Sipel. Kiitos. Varmat ulkorajat ovat tärkeitä toimivalle Schengenin alueelle, ja tästä syystä pidämme hyvänä sitä, että vahvistetaan Euroopan raja- ja merivartiostoa. Mutta jotkin jäsenvaltiot sekoittavat turvalliset rajat täydelliseen rajojen sulkemiseen. Ja tämä on se, joka ajaa ihmisiä, jotka pakenevat väkivaltaa ja vainontaa eh, ihmisalakuljettajien ja erilaisten sotilaallisten ryhmittymien käsiin. Ja me näemme seuraukset tästä erityisesti Libyassa tällä hetkellä, mutta ei riitä vain se, että jäsenvaltiot eurooppalaisia kansainvälisiä kristillisiä vastuitaan eivät ota huomioon, kun on kysymys konservatiiveista tai ääriokassalaisista silloin eurooppalaisilla olisi jo nyt kolmansissa maissa sellaisia tahoja, jotka auttaisivat palauttamisessa edelleen kolmansiin maihin. Tämä merkitsi sitä, että omaa vastuuta siirrettäisiin muualle. Ja tämä on tässä menestyksekkäästi torjuttu. Milloin neuvosto, joka tänne ei ole edes ilmestynyt paikalle, milloin neuvosto aikoo tässä turvapaikkapaketissa osoittaa samaa intoa jota se on osoittanut silloin, kun neuvoteltiin väliä- ja merkivartiostosta rajojen sulkemisesta. Milloin aletaan puhumaan laillisesta maahanmuutosta, koska vain sillä tavoin me voimme todellakin kestävällä tavalla näitä haasteita, joita rajoillamme ottaa huomioon, pitää kiinni perinteisistä omista arvoistamme. Edustaja Sipel, hyväksyttekö sinisen kortin Shoidrovalta? Ja. No en. En hyvä. No niin, ei voi mitään. Seuraavaksi edustaja Kölmel, yksi minuutti. Kiitos puhemies. On totta, että Frontexia täytyy vahvistaa ja silloin me tarvitsemme enemmän henkilökuntaa. Se on tärkeä toimenpide, mutta samanaikaisesti se, että äh, lisättäisiin 10 000 henkilöön siinä äh, henkilökuntaan, niin siinä on ongelmia, koska emme me ratkaise ongelmia sillä, että me aina vaadimme lisää rahaa. Se, mitä me tarvitsemme maahanmuuttopolitiikassa, on kunnollinen säätely, joka on kattava ja joka antaisi takaisin EUlle